Herr Präsident! So, liebe Kolleginnen und Kollegen, darf Sie bitten. Hyvät kollegat, voisinko pyytää teitä istuutumaan? Voisitteko lopettaa sen koputtamisen? Francis Myryt pyysi puheenvuoroa, olkaa hyvä. Herra puhemies, hyvät kollegat. Valitettavasti minun on kerrottava teille, että